Tisztelt képviselőtársaim, főképviselő asszony, biztos úr. Hyvät naiset ja herrat, arvon komission varapuheenjohtaja. Nyt siirrymme seuraavaan esityslista kohtaan. Komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Turkin tilanteesta. Pontunknak a tárgya, és rögtön fel is kérem Eli tämä on aihe, jota tarkastelemme nyt. Ja Rova Mogherini, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Kiitos, puhemies. Ensin